tultua. Ich darf Sie bitten Platz nehmen. Pyydän teitä istuutumaan. Kerron teille vaalien tuloksen. All der abgegebenen Ääniä annettu 729 kappaletta, mitättömiä 12 ääntä. Hyväksyttyjä ääniä 717 kappaletta. Nyt ei kuulu enää mitään. Mä en kuulu mitään. Eli tämä tarkoittaa sitä, että määräenemmistö on 359. Minä luen nyt äh, äänet äh, Castaldo 113. Kretu 342. Czarnecki

Reen 327. Sassuli 340. Tajani 452. Valkaisen Sisu 406. Valean 394 ja Viiland 437. Eli määräenemmistön saivat, ehdottoman enemmistön saivat Tajani, McGuinness, Viiland, Valkasen Siso, Galpelts ja Rovalean. Onnittelut näille kollegoille heidän valinnastaan. Tämä merkitsee sitä, Tämä tarkoittaa sitä, että kahdeksan äh, varapuhemiehen paikkaa on vielä täytettävänä, eli tarvitsemme toisen kierroksen. Mikäli teillä ei ole mitään huomautettavaa, lähden siitä, että ehdokkaat ensimmäiseltä kierrokselta äh, pitävät kiinni ehdokkuuksistaan toiselle kierrokselle. En näe, että kukaan vastustaisi tätä. Ehdok- kuudet ovat siis äh, vallalla ja ehdotan, että käynnistämme välittömästi toisen kierroksen. Herra Weber. Herra puhemies, ehdotan, että keskeytämme istunnon kymmeneksi minuutiksi, jotta voimme ihan lyhyesti kansanpuolueessa ja muiden ryhmien kanssa vielä hiukan neuvotella asioista. Schlage ich vor, dass wir um 17 Eli 17.20 jatkamme kokousta. Keskeytän täysistunnon 17.20 asti.